149 artiklan mukaisesti on jaettu teille. Olen saanut pyyntöjä muuttaa täysistunnon esityslistaa. Siksipä täysistunnon esityslista on hyväksytty. Ja seuraavaksi meillä esityslistallamme on edustaja Sakorafan mietintö Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen. Annan saman tien puheenvuoron mietinnön laatijalle, edustaja Sakorafalle. Panie i panowie, serdeczna prośba o opuszczenie. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin poistujia poistumaan hiljaisesti salista ja pyydän esittelijä Sakorafaa aloittamaan puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo suositella Prima-kumppanuuden hyväksymistä. Olemme tehneet